afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. And istunto jatkuu ja nyt on vuorossa äänestykset. Niitä on huomattava määrä, joten pyytäisin nyt yhteistyökykyä kaikilta. Ensimmäinen mietintö on Selimovic-mietintö, yksi tarkistus nimen huoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä on nyt hyväksytty sopimuksen mukaista, kun saatiin aikaan parlamentin neuvoston välillä. Sitten Tarabella mietintövuorossa. vuorossa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrytään Fleckenstein-mietintöön. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistuksia yhdestä äänestää yksi, kolme, viisi. Näette listaltanne puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkistan tämän äänestystuloksen. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa uudestaan. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Sitten 41 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty 98 puolesta. vastaa, Tyhjää. Hyväksytty 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 146 nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 146 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa päättyy hylätty. 137. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. 142. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 nimenhuutoäänestyksen, joka alkaa päättyy. Hylätty 151 nimenhuutoäänestyksenä. Se päättyy. Hylätty 152 nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 143 ja 147. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 raukea, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 155 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110, 112, 114 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 145 raukea, sitten 156 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty 136 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. äänestyksenä 149. alkaa. Päättyy. Hylätty. Komission ehdotus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi esittelijä saa puheenvuoron edustaja Fleckenstein. Artiklan 61 mukaan työjärjestyksestä ehdottaisin, että lykkäämme loppuäänestystä. Ja nyt kun katsotaan tätä mandaattia, josta juuri päätettiin, niin käynnistämme välittömästi kolmikantaneuvottelut. Thank you. I know... Kiitoksia. Ehdot, ehdot, nimenhoitoäänestyksen tämä esittelijän ehdotus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten asia palautetaan valiokuntakäsittelyyn, jotta toimielinten väliset neuvottelut, neuvottelut voivat alkaa. Kiitoksia kollegat. Sitten Gualtieri-mietintöön. Tarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja komission ehdotus, mm, toinen ryhmä kaatuu puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten vuorossa Javor mietintö, taakse yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, taakse kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 ja kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 31 kasvatusosa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen aika alkaa. Päättyy. Hyväksytty toimonsa nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Päättyy. Hyväksyt kolmasosa nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 on kohta kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksen ensimmäinen osa. Se alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt toinen osa nimenhuutoäänestyksen aika alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä, tämä oli selvä tulos, mutta jotta kaikki ovat tyytyväisiä, niin tarkistetaan kyllä. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Niin soka, anteeksi. Niin, se olikin hylätty. Niin. Kiitoksia, että sain tässä tukea tällä tavalla. Sitten tarkistukseen. Kuusi D nimenhuutoäänestyksenä. Päättyy. Hylätty. 7D. Äänestys Saka Päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tuloksen tarkastuksena, kun äänestys, äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Ai haluatte tarkistaa tuloksen 13. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vuorossa 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty kohta 76 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja se päättyy. hyväksytty. Sitten kollegat Linar mietintöön. Tarkistus neljä. Vaihtoehtoinen päätöslauselma puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Mutta tarkistan kuitenkin tuloksen, jotta menee oikein. Toinen osa uudestaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Tyhjää. Hyväksytty tarkistan kyllä toinen osa uudestaan koneäänestyksenä. Kohta kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kohta 10 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta tarkistamme toisen osan uudestaan. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kohta 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistan tämän toisen osan. S alkaa. S päättyy. Hyväksytty. Kohta 14. Ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa äänestyksenä joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistan tämän kolmannen osan. Äänestys alkaa siitä.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 tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kolmannen osan 18. Nyt alkaa siitä. Ja nyt voimme sulkea äänestyksen hyväksytty. Sitten kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 23 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty kohta 26 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen aika alkaa päättyy hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa, päättyy. hyväksytty. Kohta 32 äänestyksenä joka alkaa. Päättyy. Hylätty. 33 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluan tarkistaa tämän toisen osan, en ole ihan varma. Hän alkaa siitä. Hän päättyy. Hyväksytty. Kohta 34 puolesta, ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sitten kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty 33. Tarkistetaan se. I would ask you to show, the show of hands needs to be clearer. Pyydän nostamaan kädet selvästi ylös. Äänestys päättyy tarkistuksesta kolme. That is adopted, colleagues. Hyväksytty. Sitten kohta 36 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdantokappaleen viite. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen yksi tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Johdatus on kappale A, nimenhuuto äänestys, joka alkaa, päättyy. Hyväksytty on kappale B, nimenhuuto äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty C, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappaleen E. Ensimmäinen osa nimen äänestyksen, joka alkaa. Päättyy. hyväksy toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. hyväksytty. F nimenhuutoäänestyksen aika alkaa. Päättyy. Hyväksytty johdantosan kappale H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty L. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistan toisen osan tuloksen. Äänestys alkaa siitä. Päättyy. Hyväksytty. P, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. T puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 V nimenhuutoäänestyksen aika alkaa. Päättyy. Hyväksytty. X puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Z puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausuma nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollegat, siirrymme eteenpäin. Hannibalin mietintö. Aloitamme tarkistuksesta kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistan. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta yksi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Kohta viisi mehutäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Toinen osa nimenhoitajärjestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta kymmenen. nimenhoitajärjestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 12. Viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty viides. Viimeinen huuto äänestyksenä, joka alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Tarkistus yksi Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 17 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 18 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hylätty, mutta tarkistetaan. Ei ole selvää. Käsennoston perusteella tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 raukeaa. Silmä kohtaa 29 neljässä osassa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty neljäs osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 32. Ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Puhuja korjaa kohta 31. Äänestys alkaa. Kohta 31. Ensimmäinen osa äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa mikä päättyy. Hyväksytty kohta 32 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kohta 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 34 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Se on hyväksytty. Kohta 36 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. And the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 37 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ja päättyy. Se on hylätty. Kohta 38 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kohta 39. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 42 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 43 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Toinen osa nimenhoito äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 50. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä. hyväksytty. Kohta 54, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 56 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 57. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 58 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 60. Nimenhuutäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 61 nimenhuutoäänestyksinä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 62 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Johdantos kappale C, 12 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa nimenhoitaisuus alkaa. Ja äänestys päättyy. hyväksytty. Johdatuksen kappale G, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Johdatuksen kappale H puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Johdatuksen kappale P, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdannosan kappale R ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdannosan kappale V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdannosan kappale W puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten näistä päätöslausumasta kokonaisuudessaan nimenhoitaäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is now... Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Thank you, colleagues. Kiitos kollegat. Pidämme tauon ennen kuin siirrymme äänestysselityksiin ja hyvää ruokahalua. Kiitos. Colleagues, we will begin the explanation of vote. Kollegat, aloitamme minuutin kuluttua äänestysselitykset, joten pyydän niitä, jotka eivät ole mukana poistumaan salista, että voimme aloittaa. Kiitos.